asiasta huomenna esityslistan mukaisesti. Esityslistalla seuraavaksi meillä on edustaja Geierin mietintö. Kyseessä ovat äh, talousarvion päälinjat ensi vuodelle, pääluokka kolme. Olkaa hyvä, edustaja Geier. Kiitos puhemies, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan parlamentti on muodostamassa kantaansa ja ja se yrittää vastata Euroopan unionin valtaviin haasteisiin. EU yrittää nyt tästä, näistä kriiseistä myös vetää budjettijohtopäätökset. Neuvosto on nyt kuitenkin antanut meille asiakirjan, joka on oikeastaan kopioitu vuoden 2016 asiakirjasta. Muutamia kohtia on muutettu, mutta ei paljonkaan. Tiedän, että Saksan hallitus yritti painottaa pakolaiskriisin vastaamista, mutta se ei ollut onnistunut yritys, sillä tätä ei ole neuvoston asiakirjassa heijastettu ollenkaan. Vuonna 2016 5 miljardia euroa on laitettu sisäisen turvallisuuden asioihin ja esimerkiksi Syyrian pakolaisten auttamiseen ja ja kaikki marginaalit on siis pitänyt käyttää täysin. Neuvosto on, on nyt tässä hädässä käyttänyt nämä varat, jotka olivat määritelty ennakoimattomia varo- toimia varten. Nyt vaikuttaa siltä, että neuvosto on, se on menettänyt todellisuuden tajunsa. Tämän kaiken pohjana ovat monivuotiset rahoituskehykset, eivätkä tänäkään vuonna varat riitä, jos jäsenvaltiot eivät anna tarpeeksi varoja 250 miljoonaa euroa tarvitaan ensimmäiseen Turkkirahastoon ja 750 miljardia on seuraava summa. Vuosi, äh, viikkoja sitten olemme jo saaneet tietää, että äh, tulee toinenkin turkkirahasto ja EU on antava siihen ainakin miljardi euroa. Lisäksi tarvitsemme noin 700 miljoonaa euroa uuteen humanitaarisen avun rahaston. Hyvät kollegat, kaikki nämä toimet ovat hyvin järkeviä. Turkki on ottanut enemmän pakolaisia alueelle kuin kaikki EU-jäsenvaltiot yhteensä ja on EUn ehdon mukaista auttaa Turkkia pakolaisten auttamisessa. Myös humanitaarinen apu on tärkeää. Kriisi ylittää kaikkien jäsenvaltioiden kyvyt, jotka jätetään yksi mutta jos tämä on nyt prioriteetti, niin neuvoston pitäisi joko sanoa, että jo, mitä ei voida enää rahoittaa, tai sitten lisätä varoja näiden uusien tarpeiden mukaisesti. Mutta neuvosto ei ole tehnyt kumpaankaan, vaan jatkaa kuten aina. Tää, no nyt varoja puuttuu. Meillä olisi nyt mahdollisuus reagoida tähän uuteen tilanteeseen. Ja nyt pyydänkin, että monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnissa reagoidaan tähän ja talousarviosta pitäisi tulla kriisiä sietävä. Lisäksi vakaus- ja kasvusopimusta pitäisi muuttaa niin, että jäsenvaltioiden maksuosuuksia ei otettaisi rakenteelliseen alijäämään mukaan. EPP-ryhmä haluaa vetää pois tarkistuksena 21 huomenna. Hyvät EPPn kollegat, nyt Kreikan pitäisi täyttää Troikan vaatimukset, suojella rajojaan ja auttaa pakolaisia. Miten tämä kaikki voitaisiin tehdä? Meidän pitäisi olla nyt tässä johdonmukaisia ja, ja, ja äh, sallia tämä joustavuus. Nyt pyytäisin kaikkia vastustamaan huomenna tätä tarkistusta 21. Toivon, että voidaan näiden suuntaviivojen puolesta äänestää, vaikka siinä onkin myönteisiä viittauksia ITER-fuusioreaktoriin. Kun katson tätä budjettipuolta, niin totta kai talousarvio on noin 4 miljardin suuruinen, mutta loppujen lopuksi minä ja puol, poliittinen ryhmäni puoltaa ITERiä. Meidän pitää kuitenkin tarkastella ITERin kehitystä tarkasti ja katsoa, onko varoja käytetty oikein ja onko varoja annettu mahdollisesti liikaa. Jos näin on, meidän pitää löytää näille varoille parempi käyttötarkoitus. Minä pyytäisin, että komissio tukee parlamenttia eikä heikennä parlamentin asemaa. Edustaja Geijer, teidän pitäisi puhua hiukan hitaammin ja sitten saattaa eh, puheenvuoron päätökseen. Tämä on hyvin ristiriitainen viesti teille nyt. Eli voisitko siis päättää nopeasti, mutta puhua hitaasti? Okei, okay, okei. Okay. No minulla oli kyllä käsittääkseni kuusi minuuttia puheaikaa, eh, eli minulla olisi käsittääkseni vielä minuutti. Talousarvion ongelmat voisi ratkaista se, jos meillä olisi omien varojen varojen järjestelmän vuoden 2008 lama suurin mietintö eh, voitaisiin ottaa käyttöön. Tämä ei rasittaisi EU-veronmaksajia, ja lisäksi Mario Montin työryhmä on muotoilemassa suosituksia tähän asiaan. Nyt vaatisin, että neuvosto rakentavasti osallistuu tähän. No totta kai tämä vaatii ponnisteluja, mutta silloin neuvosto tulevaisuudessa ehkä säästyisi lisätyöltä, jos se ottaisi todellakin demokraattiset periaatteet huomioon. Kiitoksia seuraavana komission jäsen Georgieva. I would like... Kiitoksia rouva puhemies. Haluaisin kiittää suuresti edustaja Geijeriä esittelijää, joka on tunnustanut sen, kuinka tärkeä rooli Euroopan unionin talousarviolla on kriisien selvittämisessä ja samaan aikaan talouden, kasvun, työllisyyden tukemisessa Euroopassa. Me tarvitsemme näitä asioita ja myöskin vuonna 2017 tulemme niitä tarvitsemaan. tulemme kohtaamaan uusia haasteita talousarvion laatimisessa ja meidän täytyy pystyä vastaamaan maahanmuuttokriisin aiheuttamiin vaatimuksiin. Ihmisiä täytyy voida kotouttaa ja uudet so- saapujat todennäköisesti yhä saapuvat rannoillemme. Meidän täytyy myöskin jatkossakin tukea investointeja Euroopassa. Tässä kontekstissa on erittäin tervetullutta, että parlamentti tunnustaa sen, että kasvua tarvitaan. Talousarviossa on yhä enemmän paineita kasvulle ja meidän pitää keskittyä työhön, joka tuottaa tulosta. Tämä Tulospainotteisuus tulee olemaan avainasioita vuonna 2017. Haluaisin mainita neljä asiaa. Ensinnäkin maahanmuuttokriisin. Me olemme venyttäneet talousarvion kaiken jouston äärimmilleen. Me olemme hyvin kiitollisia parlamentille tästä. Te saitte tämän aikaan ja olisimme olleet hukassa, ellei te olisi näin tähneet. Me tulemme jatkamaan tätä työtä, kuten näette. Me olemme ennakoineet haasteita hiljattaisin niistä on tarve luoda uusi väline humanitaarisen avun tarjoamiseksi Euroopan unionin sisällä. Me tulemme rahoittamaan Turkkia, Turkin keskusta. Vuoden 2016 talousarviossa meillä on jo tämä otettu huomioon. 95 miljoonaa euroa olemme investoineet jo tähän työhön Voin sen todeta mielelläni. Ja meillä on myöskin vuosille 2017 ja 2018 osoitettuja rahoitusosuuksia. Ja sitten toinen seikka on se, että emme saa unohtaa prioriteettejamme, emme saa unohtaa, että meidän pitää maksamattomien laskujen suma saada purettua. Ne ovat keräytyneet aikaisemmilta rahoituskausilta. Me olemme 8,2 miljardiin saaneet tämän maksamattomien laskujen summan laskettua ja nyt meidän pitäisi nopeutetulla tavalla saada laskettua maksamattomien laskujen summaa ja pohtia myöskin niiden seuraamuksia tulevaisuuden kannalta. Meillä on ensimmäinen maksuja ja maksamattomia laskuja koskeva toimielinten välinen kokous, joka käsittelee vuotta 2014 heti talousarvion ohjelinjojen jälkeen. Mielestäni vuonna 2017 yksi asia on erittäin tärkeää. Monivuotisen rahoituskehyksen artikla 7 täytyy ottaa käyttöön. Meidän täytyy uudelleen arvioida kohesiorahoitusta ja meidän täytyy tarkastella maksujen ja sitoimusten enimmäismääriä komissiossa tekniseltä kannalta. Meillä on nuorisotyöllisyysaloite ja erittäin tärkeitä päätöksiä, joita meidän täytyy tässä tilanteessa tehdä. Huhtikuun puolessa välissä näin tulemme näin tekemään. Eli piakkoin. vuonna 2017 meillä on myöskin velvollisuus saada toteutettua täysin 5 prosentin leikkaus henkilöstöön. Me haluaisin kiittää jälleen kerran kaikki, jotka ovat olleet tässä työssä mukana koska tänään on kansainvälinen naistenpäivä. Haluaisin päättää puheenvuoroni tunnustamalla myöskin sen, että parlamentti on saanut mukaan näihin ohjelinjoihin myöskin suosituksen korostaa sukupuoliulottuvuuden valtavirtaistamista. Vuonna 2016 me kohtaamme emme vain ensi vuoden talousarviotyön, vaan myöskin monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarvioinnin. Nämä kaksi seikkaa eivät suoraan liity toisiinsa, mutta meidän täytyy silti pohtia molempia yhtä aikaa, kun olemme sorvamassa vuoden 2017 talousarvioita, sillä se tulee tuottamaan tiettyjä vaikutuksia. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt puheenvuorot ryhmien puolesta. EPP, Murasan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsen. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tämän mietintöluonnoksen eteen ja hyvästä yhteistyötä, jota teimme kautta koko tämän prosessin poliittisten ryhmiemme välillä. Mietintö, joka huomenna hyväksytään, toteaa, ja tuo esiin kaksi suurinta haastettamme. Ensinnäkin talouden elvyttäminen ja maahanmuuttokriisin hallinnointi niin, että selkeästi vähennetään maahanmuuttovirtaa Euroopan. Talouden elpymisestä aiomme suunnata määrärahoja tutkimukseen, infrastruktuureihin – ja muuhun, jotta EUn talouden kilpailukyky paranee ja saadaan lisää työpaikkoja. Mitä sitten tulee maahanmuuttokriisiin pureutumiseen? Parlamentin kanta on hyvin selkeä ja tämä näkyy myös suuntaviivoissa, joka, jotka laajalla enemmistöllä huomenna hyväksytään. Euroopan parlamentin mukaan talousarvojen budjetti on osa ongelman ratkaisua. Parlamentti on toiminut aina nopeasti niin viime vuonna kuin tänä vuonna, mutta myös jäsenvaltioiden pitää noudattaa omia sitoumuksiaan antamalla tarpeeksi määrärahoja Afrikan hätärahaston, maatarahaston ja Turkin pakolaisavun koordinointivälineeseen. Toivottavasti laajalla enemmistöllä hyväksymme mietinnön huomenna ja vastaamme näin kansalaistemme sitten toiveisiin. Kiitos seuraavaksi ST-ryhmän puolesta edustaja Toma. Kiitos puhemies ja hyvä komission jäsen. Minäkin haluaisin esi- esittelijää onnitella vuonna, vuoden 2012 asiassa me äänestimme vastuun, vastuun puolesta ja nyt käsittelemme vuotta 2017 meidän kapasiteettimme reagoida kriisiin määrää tulevaisuudesta. Me tarvitsemme solidaarista politiikkaa. Me tarvitsemme emme pelkästään kansallisten varojen koordinointia, vaan me tarvitsemme yhteisiä välineitä niissä asioissa, joissa haasteetkin ovat yhteisiä. Esimerkiksi rajat ovat yksi tällaisia kysymyksiä. Me meidän ei pidä pelkästään koordinoida jäsenvaltioiden toimia, vaan me tarvitsemme yhteisen välineen, jos me haluamme vapaan liikkuvuuden taata. Valitettavasti EUn talousarvion rajoitukset eivät tällaisia toimia salli, joten haluaisin nyt äh, monivuotisten rahoituskehyksen väliarvioinnin äh, arvioinnissa kiinnittää huomiota siihen, että voimme vastata näihin kriiseihin. Kiitos. Seuraavaksi ESR-ryhmän puolesta Ashworth. Puhemies, esittelijä tuo aivan oikein esille ongelmat, joita Euroopalla on käsissään. Mutta olen kuitenkin huolissani siitä, että oikea diagnoosi ei johda oikeanlaisiin hoitotoimenpiteisiin. Ensinnäkin on tärkeää, että EU toimii sovitun budjetin ja monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, vaikka monet ongelmat ovat hyvin kiireellisiä, niitä ei saa käyttää tekosyynä siihen, että budjettia paisutetaan, vaan pikemminkin komission on täysin oikeassa ottaessaan käyttöön toimintaperusteisen budjetin se, että todella saadaan aikaan eurooppalaista lisäarvoa ja vastinetta rahalle. Toiseksi jaan esittelijän huolenaiheen liittyen nuorisotyöttömyyden laajuuteen. Kriisin aikoina poliitikot haluavat näyttää vastuullisilta ja kukapa ei haluaisi nähdä, että työllisyysnäkymät parantuvat nuorison osalta. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että nuorisotyöttömyys järjestelmät ovat pyrkineet hyvään, mutta eivät ole saaneet juurikaan konkreettisia tuloksia aikaan. Se, mikä nuoria tyttöjä auttaisi eniten, olisi voimakas kasvava talous. Ja tästä pääsenkin kolmanteen kohtaan. Niin ymmärrän, että nyt kiinnitetään huomiota maahanmuuttoon, maatalouden ja muihin kriiseihin, mutta pyydän, että kollegat eivät unohda sitä, että kilpailukyky, kasvu, työpaikat ovat edelleen tässä talousarviossa aivan keskeisessä asemassa. Alderyhmän puolesta edustaja kaksi minuuttia. Rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Olemme täällä tänään kohtaamassa valtavan haasteen. Ensinnäkin meillä on aivan liian heikkoa talouskasvua, liian vähän investointeja erityisesti, ja tämän tuloksena meillä on aivan liian korkea työttömyys, joka on sietämättömän korkea nuorten joukossa. Tämän lisäksi meillä on maahanmuuttopaine, joka uhkaa Euroopan unionin kohesiota, tuhoaa solidaarisuutemme ja kaivertaa perus pohjaa, jolle unioni on rakennettu. Terrorismi, uhka on yhä läsnä. Se on eri verilylyjen jälkeen erittäin painava edelleen. Välimeren tilanne ja Keski-Afrikan kurjuus ovat myöskin yhä ajankohtaisia. Kärsimys on valloillaan. Meillä on ennätyksellisen paljon ongelmia. Näiden haasteiden edessä vuoden 2017 talousarvioprioriteetit Aldelle ovat selvät. Ensinnäkin meidän täytyy tukea investointeja eli kasvua ja työllisyyttä. Toinen asia on se, että meidän täytyy tukea pk-yrityksiä. Ne ovat todellakin selkäranka Euroopan taloudella. Kolmanneksi meidän täytyy uudelleen käynnistää nuorisoaloite. Neljänneksi meidän täytyy hallinnoida eikä vain selvitä, miten kuten maahanmuuttopaine. Meidän pitää luoda inhimillisiä humanitaarisia käytäviä. Meidän täytyy luoda tilanne, jossa otamme ihmiset ihmisenä vastaan, eimmekä vain taakkana. Viidenneksi meidän täytyy geopoliittisia haasteita hallinnoida. Ne ovat olemassa ympäri aluetta. Me vaativat tehokasta toimintaa Euroopan unionin puolelta, että tasapaino säilyisi. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä. Nämä ovat ne prioriteetit, joista lähtien tulemme osallistumaan vuoden 2017 talousarvion laadintaan ja keskusteluihin, josta vastaatte aktiivisesti. Kiitoksia. Kiitoksia puolitoista minuuttia GUE-ryhmän puolesta. Niin riada, olkaa hyvä. Kiitos. Vuosittainen EU-budjettimenettely on tullut mahdottomaksi. Joka kuukausi meitä yllättää neuvoston julkilausumat. Joka kuukausi me, me saamme tietää uusista sitoumuksista, uusista prioriteeteista ja uusista leikkauksista. Määrääkö säästökuuri nyt sekä EU-budjettia samoin kuin jäsenvaltioita? Ravat, rah, varat ovat nyt riittämättömiä poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja me viivytämme tai jopa peruutamme aikaisemmin sovittuja prioriteetteja. Olemme sopineet vuoden 2017, 2007 kriisin jälkeen, että on tärkeää edistää kasvua ja työpaikkoja, mutta nyt monivuotisia rahoituskehityksiä on vähennetty 85 miljoonalla, miljardilla, mutta jotkut nyt edelleen kärsivät alijäämästä samalla kun toiset elävät vauraudessa. Nuoret kärsivät nyt, sillä nuorisoaloite on tuhottu. Komissio ja neuvosto ovat tekopyhiä. Ne sanovat, että nuoriso on tärkeää samalla kun ne leikkaavat nuorten siivet ja nyt suuri vapahtajamme ESI-rahasto, se on kuin sanonnan mukainen valkoinen norsu, se hyödyttää yksityisiä investointeja. Nämä ad hoc rahoitusvälineet todella loppujen lopuksi vähentävät kohesiota. Mm, Kiitoksia Margal. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Mm, Kiitos. Tämä on hyvä mietintö, herra Gajer ja hyvä komission sen tämä vahvistaa sen, että Euroopan parlamentti pyrkii jälleen siihen, että edistetään eurooppalaisia etuja, ei niinkään kansallisia etuja. Joka päivä eurooppalaiset edut kyseenalaistetaan. Kuitenkin epävarmuus lisääntyy päivästä toiseen. Haluan kuitenkin tuoda esille eh, hyviä puolia tästä mietinnöstä. Tässä halutaan todella katsoa omia varoja. Ja sitten halutaan päästä eroon maksamattomista maksuista. Se on hyvä. Samoin verkkojen Euroopan väline ja horisontti 2020 niiden mainitseminen on tärkeää ja nuorisotyöllisyysaloite. Tässä lähdetään oikeaan suuntaan ja ITER-hanke on tässä tietty punainen linja meille, mutta tämä mietintö ansaitsee tukea. Merci au nom de l'EFDD, Monsieur Zani, 1 minute 30. Kiitoksia EFDD. Edustaja Zani, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Euroopan unionin talousarvio on vaikeuksissa, samoin monet jäsenvaltioiden talousarviot, erityisesti euroalueella. Bryssel pakottaa ne säästötoimiin ja meillä on hullu yhtenäisvaluutta. Nykytilannetta on hyvin hankala parantaa Talousarvon lisääminen on utopiaa, vaikka onkin totta, että moniin asioihin todennäköisesti tarvittaisiin lisää määrärahoja. Vain harvoissa ohjelmissa EU voi torjua haasteita paremmin kuin yksittäiset jäsenvaltiot. Komissio puhuu suuria sanoja. Junckerin suunnitelman pitäisi koitua suureksi eurooppalaiseksi hankkeeksi mutta tässä jäsenvaltiot vain päättävät yksittäisistä hankkeista, joista oli päätetty jo kauan sitten, eikä mitään lisäarvoa saada. Pohdin, että eikö olisi järkevämpää, että jäsenvaltiot käyttäisivät investointikapasiteettia vapaammin ilman, että asioita saneltaisiin Euroopan tasolta. Tässä on käytetty monenlaisia ad hoc-hankkeita. Me olemme kääntyneet Erdoganin puolelle ja toivomme, että Turkki ratkaisisi maahanmuutto-ongelmat. Eurooppa on kuumeinen ja sairas, mutta nyt tarvitaan todella uudenlaisia toimia, jos tästä sairaudesta halutaan päästä eroon. ENF-ryhmästä Zulstra, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Turkille on nyt luvattu varoja ja myös Kreikalle varmasti virtaa varoja. Voitaisiin puhua esimerkiksi tästä joustovälineestä ja on myös, tällä, myös tällainen hätäapuväline olemassa. Sitäkin pitäisi käyttää, mutta se on kyllä huono idea, sillä hätätilanne ö, ei tällä hetkellä välttämättä ole vielä vakavimmilla. Emme tiedä, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Ja usein sanotaan, että ö, ensimmäinen eh, tammikuuta sanotaan, että pitää erityisvaroja ottaa käyttöön, ja sitten toinen tammikuuta nämä varat ovat jo loppu. Emme nyt voi eh, kansallisia emmekä EU-varoja tässä vain syytää mihin tahansa. Meidän pitäisi vähentää EUlle maksettavia varoja, se olisi ratkaisu. Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan unionin talousarvio vastaa noin 1 prosenttia BKT-stämme. Se on kuitenkin tärkeä talousarvio, jos ajattelemme investointeja. Kyseessä on talousarvio, jossa hallintokulut ovat vain noin 6 prosenttia kokonaistasosta. Ja Euroopan unionin talousarvio tuo selvää lisäarvoa se tarjoaa erilaisia takeita. Jos ajattelemme puheenjohtaja Junckerin ohjelmaa ja kolmen sadan miljardin investointeja, jotka se voisi saattaa liikkeelle, tämä on hyvin tärkeä 500 miljoonaa näitä investointeja meillä on jo ja monien jäsenmaiden taso on 50 prosentilla noussut tämän toimen ansiosta. Pystymme näin kasvua ja työpaikkoja tukemaan ja luomaan enemmän alueellista kohesiota, jota tarvitsemme kipeästi. Tämän vuoksi alueelliset ohjelmat tulevatkin olemaan vuonna 2017 täydessä vauhdissa. Kyseessä ei ole vain se, että tuemme pk-yrityksiä, tuemme myöskin muuta taloustoimintaa. Siksi Horisontti 2020 ja muut ohjelmat ovat hyvin tärkeitä. Esimerkiksi nuorisoaloiteohjelma on yksi niistä, joita täytyy ehdottomasti jatkaa. Tämän lisäksi meillä on myöskin hätätilanne, joka on ovellamme pakolaiskriisi. Meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia joustovaroja, kaikkia solidaarisuutta ja kaikkia välineitämme, että voimme siitä selvitä. Paljon kiitoksia. Dziękuję No Manka, olkaa hyvä. Kiitoksia. Euroopassa on pulaa investoinneista. Investoinnit edesauttaisivat talouksiemme kasvua ja tätä kautta saisimme aikaan työpaikkoja. Siksi meillä on eurooppalainen investointisuunnitelma ja ESIR-rahasto. Investointisuunnitelma on tarkoitettu suunnit- investoinneille, jotka eivät muuten olisi mahdollisia, kun katsotaan riskejä. Jos katsotaan hyväksyttyjen investointien luetteloita, luetteloita tässä on investointeja, jotka ovat riskittömiä, mutta omassa maassamme emme pyydä tähän tämän rahaston tukea. Esimerkiksi talojen eristämishanke on tällainen. Jos esiristä annetaan rahoitusta tällaisille matalariskisille hankkeille, ei varoja käytetä oikealla tavalla. Eli meidän tulisi katsoa, voitaisiinko jotakin hankita rahoittaa toisella tavalla. Kiitos, yksi minuutti. Sprzeć pogląd sprawozdawcy, że istniejące w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020 środki budżetowe są niewystarczające dla radzenia Tässä vuosien 2014-2020 määrärahat eivät riitä siihen, että voidaan hoitaa maahanmuuttokriisi tai puuttua työllisyystilanteeseen ja korkean nuorisotyöttömyyteen. Kuuden miljardin sitoumukset Turkin suuntaan ja Syyria-rahasto ja Kreikka-rahasto ja horisontti 2020 hankkeet, samoin kuin maksamattomien laskujen hoitaminen ovat asioita, joissa pitää katsoa, miten ne hoidetaan vuosien 2014-2020 välillä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Arnold, kaksi minuuttia. This report talks a lot. Tässä mietinnössä puhutaan paljon siitä, miten voitaisiin kiertää sääntöjä, miten voitaisiin lisätä talousarviota ilman, että, että monivuotisten rahoituskehysten sääntöjä rikottaisiin. Minä haluaisin tänään keskittyä siihen kysymykseen, että tekstissä pyydetään jäsenvaltiolta tiettyä käytöstä, kun ne eivät halua antaa EUlle enemmän rahaa. Hyvä puhemies, minä olen järkyttynyt. Ei mielestäni ole hienosti tehty eh, syyttää yhdistynyttä kuningaskuntaa tästä. David Cameron hän johtaa yhdistynyttä kuningaskuntaa, eh, kun hän tuli pääministeriksi hän jätti asian sikseen Lissabonin sopimuksen suhteen. Pääministeri sanoi, e, että, että, hän, e, että hän ei e, ajaisi Brexitia. Tämä pääministeri lupasi meille, että nettomaahanmuutto muutto laskisi kymmenellä, tuha, kymmenellä vuosi, kun hänet va- valittiin. Nyt vaaditaan siitä, sitä, että vuonna 2017 käytettäisiin vielä enemmän veronmaksajien varoja. Yksi ainoa kohta on sellainen, jossa vaaditaan leikkauksia tai itse asiassa pyydetään enemmän varoja, että voitaisiin toteuttaa leikkaukset. No, mietinnässäni, sen, mietinnössä sen sijaan, että, että pyydetään enemmän varoja, talousarvion pitäisi miettiä, ketä tässä syytellään. Marines, hyvä. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitokset esittelijälle. Mielestäni on hyvin tärkeää, että me säilytämme vuoden 2017 äm, talousarviossa nykyisen tason kasvun ja työllisyyden suhteen. Euroopan unioni on suuren paineen alla maahanmuuttoviran vuoksi ja meidän täytyy löytää tapa ratkaista tämä kriisi. Ratkaisu ei saa kuitenkaan asettaa vaaraan muita tärkeitä eurooppalaisia politiikan aloja. Meillä on yhä enemmän vaateita uudelleen kohdentaa varoja esimerkiksi kohesiopolitiikassa. Tämä on aivan väärin. Meidän täytyy taata dynaaminen toimiva talous varojen uudelleenkohdentaminen voi olla lyhytaikainen ratkaisu, mutta se asettaa vaaraan pitkällä aikavälillä Euroopan unionin integraatio. Me tarvitsemme budjetin, jonka jäsenmaat voivat hyväksyä ja jossa kauden 2014-2020 varat täysin käytetään kääntymättä kuitenkaan jäsenmaiden puoleen. Turkin ja Syyrian tilanne täytyy myöskin saada käsiteltyä, muuten talousarviomme epäonnistuu. Vuonna 2017 täytyy myöskin voida korjata vääristymä monivuotoisessa rahoituskehyksessä. Tätä ei saa unohtaa ja siksi meidän pitää ajatella omia varoja ja tuloksellisuutta. Yksi minuutti, edustaja Hoffman. Puhemies, hyvä komission sen Kestävä kehitysyhteistyö on oikeastaan ainut toimiva väline, joka voi edesauttaa siihen, sitä, että paon ja maahanmuuton syihin puutetaan. puututaan. Siksi en ymmärrä lainkaan sitä, että Euroopan kehitysrahaston varoja käytetään nyt siihen, että palautetaan äh, pakolaisia ja huolehditaan äh, turvallisuudesta. Tässä unohdetaan, että tämä on oikeastaan varojen väärinkäyttöä. Varojen pitää tulla talousarviosta ja tähän pitää olla tiettyä pelivaraa monivuotaisessa rahoituskehyksessä. Neuvoston pitää tunnustaa se, että tällaiset tapahtumat ovat todella todellisuutta Euroopassa. Sitten vielä nämä erityisrahoitot Syyrian ja Afrikan osalta. Me odotamme edelleen pääkaupungeista näitä miljardeja. Ja jos emme toimi tässä ja jäsenvaltiot eivät toimi tässä vastuullisesti, niin meidän täytyy tavallaan velvoittaa heidät toimimaan. Paljon kiitoksia edustaja puolitoista minuuttia. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. On todellakin outoa, että budjettiviranomaiset, jotka valmistelevat jäsenvaltioiden toimet, sanovat aivan muuta kuin mitä valtion päämiehet sanovat. Ja sitten vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa valtion päämiehet huomaavat, että budjettiviranomaiset tekevät jotakin muuta ja sitten tehdään oikaisu. Tämä rituaali pitäisi mielestäni neuvoston puolella pikkuhiljaa lopettaa. Me näemme, että olemme tällä hetkellä vakavassa kriisissä. Jäsenvaltioiden pitää pystyä koordinoimaan toimia, ne pitää pystyä ymmärtämään toisiaan. EUn talousarviossa ei voida tehdä parin viikon välein suuria oikaisuja niin, että jäsenvaltiot eivät pysty toimiin. Toivon, että Turkin tapauksessa aloitetaan varovaisesti, ehkä tiettyjen hätävarojen kautta jäsenvaltioissa, mutta on todellakin mielestäni noloa, että MADAF-rahastoon, Syyriarahastoon siis on maksettu vasta 10 prosenttia. Tästä asiasta on jo päätetty kauan sitten ja pakolaisten ongelmat ovat tunnettuja. Toivon, että näissä neuvotteluissa jäsenvaltiot nyt hieman osoittavat ymmärrystä. E, emme halua mitään ihmeitä, mutta jos jäsenvaltiot hieman järkevyyttä osoittavat, että se olisi hyvä. Madame la Présidente. Dynano, yksi minuutti. Hyvä puhemies, aivan aluksi haluaisin kiittää eilistä kollegamme työtä. On erittäin kiireellistä saada vihdoin Euroopan unionille sellaiset talousarvion välineet, jotka ovat sen politiikan tasalla tai sen politiikan tasolla, jota meidän pitäisi harjoittaa. Meillä on enimmäismääriä, me olemme joutuneet nyt niitä venyttämään erilaisten talous, terroristi, maahanmuutto ja muiden kriisien vuoksi. Ja kuitenkaan me emme voi uhrata Euroopan unionin strategista politiikkaa, kuten esimerkiksi äh, tutkimuspolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa ja niin edespäin. Me emme voi eri vaarojen eteen niitä uhrata. Meidän täytyy siis pohtia sitä, kuinka talousarvio selviämme tästä. Jäsenmaiden täytyy ymmärtää tilanteen vakavuus ja löytää omia varoja. Me odotamme hyvin suurella kärsimättömyydellä tätä Montin korkean tason työryhmän vastauksia, joiden pitäisi tarjota jonkin verran lisähappea Euroopan unionille. Ryby, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin kansainvälisenä naistenpäivänä haluan sanoa, että vuoden 2016 talousarviossa jo Female Business Angels osio otettiin mukaan ja toivomme, että tämä hanke jatkuu intensiivisesti ennen kaikkea kun on kyse maahanmuuttajanaisten yrittäjyydestä. Naiset ovat tässä tärkeässä roolissa. Toivon, että vuonna 2017 tätä hanketta vahvistetaan ja jatketaan. Lisäksi pitää vahvistaa ja jatkaa sitä, että valtion päämiehille sanotaan siis sitä, että tässä monivuotisissa rahoituskehyksissä siirrytään yhdestä prosentista 1,1 prosenttiin. Jos nyt vain annetaan 0,1 prosenttia pakolaisille, se ei ole mikään suuri summa, ja jäsenvaltiot voisivat käyttää näitä varoja niissä toimissa, jotka ovat tehokkaimpia. Tässä ei pidä katsoa pelkästään Turkkia, vaan myös Kreikkaa. Pakolaiset ja turvapaikan hakijat voisivat muissakin jäsenvaltioissa kuin Kreikassa saada apua näillä varoilla, joita valtion päämiehillä on. Voisin kuvitella, että myös kansalaisjärjestöt, kansalaisjärjestöt voisivat hakea näitä varoja, jotta voivat tarjota parhaita mahdollisia ratkaisuja. Keinoja on siis paljon, emme tarvitse tarvitsisi välttämättä yhtä ainoa toteuttaa, me tarvitsemme monia. Kiitoksia, edustaja Votti. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollega Gajeria erinomaisesta mietinnöstä. Ja tässä minuutissa keskityn erityiseen aiheeseen, eli Turkkiin. Lähden liikkeelle Turkista. Kuten komission sen tietää, me budjettivaliokunnassa olemme tehneet paljon töitä viedäksemme eteenpäin neuvoston päätöksiä. Sanon teille komission varan puheenjohtajana varapuheenjohtaja Georgieville, että emme voi unohtaa perusongelmia, joita näissä maissa on, esimerkiksi lehdistön vapauden ja muiden vapauksien osalta. Eli näitä asioita ei saa unohtaa. Ja toiseksi vuonna 2017, aivan kuten 2016 ja 2015, jälleen määrärahoja käytetään turvapaikanhakijoihin, maahan muuttajien ja pakolaisiin. Teemme tässä paljon työtä, mutta emme voi pitää tätä kysymystä enää kiireellisenä, vaan tästä on tullut vakaa asia. Tarvitaan budjetin sisäisiä tähän suunnittuja vakaita määrärahoja. Eh, Kiitoksia puolitoista minuuttia edustaja Novakova. Kiitoksia. Rouva puhemies ja komission jäsen, joka vuosi tämä toimielin sanelee Euroopan unionin talousarvion tahdin. Tämä on meidän tehtävämme nytkin, vaikka eräät kollegat ovat melkoisen retorisia ja kaunopuheisia. Meidän täytyy tarkastella lukuja ja päämääriämme. Nuoret, innovoinnit, teknologia. Nyt on se aika vuodesta, jona meidän täytyy tunnistaa suorituskeskeisen talousarvion laadinta, jotta voisimme keskittyä siihen, mikä on tärkeää prioriteetteihimme. Nyt ei ole aika todeta, että nuorisotakuuseen käytetty raha menee haaskaukseen. Kyllä minä luin kaikki tarkistukset, huomaatte sen. Meidän täytyy tehdä talousarvio, joka tukee nuoria yrittäjiä. Meidän täytyy kehittää jäsenmaiden kapasiteettia niin, että ne voivat menestyksellä osallistua esirahaston toimintaan ja 2020 strategiaan. Meidän täytyy suunnitella pitkälle eteenpäin. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, sanon, että tämä talousarvio on yksi haasteista, joita Euroopan unionilla on, ja meidän täytyy jättää oikea perintö. Kiitoksia edustaja Negresko, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella esittelijä selkeistä suosituksista eh, vuodelle 2017 tarkistuksilla nyt jotkut yrittävät eh, puolustaa omia poliittisia intressejään. Minä olen budjettivaliokunnan jäsen ja en halua, että kohesiopolitiikka asetetaan kyseenalaiseksi. Eh, tällä politiikallahan EU yrittää vähentää eroja alueiden välillä. Samalla yritetään vastata maahanmuuttokriisiin. Eurooppa, Euroopan unioni, joka on yhtenäinen, on sellainen, että yhdessä me vastaamme haasteisiin ja Euroopan vakaus on riippuvainen myös monivuotisista rahoituskehyksistä. Minä vastustan sellaisia tarkistuksia, jotka häiritsevät näitä tavoitteita. Kiitoksia. Kaksi puheenvuoroa ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Hetman, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Ensinnäkin Olemme sanoneet tämän usean otteeseen, mutta haluan toistaa vielä sen, että on huolehdittava siitä, että maksuille on kylliksi määrärahoja, jotta voidaan välttyä takapainotteisilta maksuilta, kuten aikaisempina vuosina. Vuonna 2017 pitää olla enemmän määrärahoja myös maahanmuuttokriisin hoitamiseen, ja tämä epätavallinen tilanne vaatii epätavallisia tavallista rahoitusta. Tarvitaan todella määrärahoja tilanteen vakauttamiseksi. Samalla pitää katsoa niiden pakolaisten kotouttamista, jotka on hyväksytty Eurooppaan. Ja meidän täytyy suunnata varoja lähtömaihin ja puuttua maahanmuuton syihin. Kiitos. Meillä on valtavia haasteita talousarviossa. Vuodelle 2017 pakolaiskriisi, työttömyys ja köyhyys ovat haasteita ja meidän pitää tukea investoita niin, että kehitystä tulee. Nyt olemme Rova Georgieva kriittisessä tilanteessa äh, tuhatta pakolaista on jumissa nyt Kreikassa ja vuoden loppuun mennessä Make tämä määrä vasta, varmasti kasvaa 150 000. Makedian sulkenut rajansa. Näitä ihmisiä pitää tukea, mutta Kreika on köyhä maa. Vain 2,5 miljoonaa varoja on kohdennettu vuonna 2015 tähän aiheeseen ja alueviranomaisillekin pitää antaa varoja. Suljetut rajat ja humanitaarinen kriisi ovat sellainen tilanne, johon tarvitaan toimia nyt. Merci, Olkaa hyvä komission jäsen, loppupuheenvuoronne, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, olen erittäin tyytyväinen siihen, että tämän illan keskustelu osoittaa kuinka vakava haaste edessämme on. Meillä on monia painavia tarpeita Euroopan unionissa ja meidän täytyy tehdä päätöksiä eri prioriteettien välillä. Siksi olemme puhuneet siitä, että kasvukilpailukyky ja työpaikat ovat tärkeimmät prioriteettimme. Ensinnäkin tämä oli kohta yksi ja toinen kohta on se, että meidän täytyy voida vastata Euroopan unionin suurempaan haasteeseen omana elinaikanamme. Me olemme erittäin keskittyneitä siihen, että ratkaisemme ongelmat siellä, missä ne puhkeavat, ja siksi me olemme muokanneet välineitämme, mukaan lukien mahdollisuuden tarjota humanitaarista apua Euroopan unionin sisällä. Voin kertoa teille, että komissiossa aloimme harkita tätä jo paljon ennen kuin kipeä tarve Kreikassa ilmeni. Emme tiedä, mitä muuta meidän tulee vielä tehdä, mutta tiedämme, että tulevaisuudessa maailma on hauraampi, kriisejä puhkeaa useammin ja meidän täytyy nopeasti voida reagoida niihin – me pyrimme ennen kaikkea tarjoamaan turvallisuutta kansalaisillemme, auttamaan kansalaisia, jotka ovat äh, joutuneet kriisien uhreiksi. Ja haluan tässä yhteydessä päättää puheenvuoroni sanomalla, että olipa talousarviomme kuinka pitkälle venitetty tahansa, meillä täytyy olla jonkin verran nopean reagoinnin joustovaraa, kun näitä tarpeita tulee esiin. Toisekseen meidän täytyy ajatella luovemmalla tavalla kuinka rahoja käytämme. Voisiko me saada enemmän kuin yhden tavoitteen toteutuksi yhdellä samalla eurolla? Esimerkki. Me otimme 30 miljoonaa 500 miljoonasta rahoitusta maitokriisin ratkaisemiseksi ja siirsimme sen maailman ruokaohjelmaan. Näin me autoimme sekä viljelijöitämme että lapsia pakolaisleireillä. Meidän täytyy ajatella paljon luovemmin vuoden 2017 talousarviossa ja tulevissakin talousarvioissa. Ja viimeinen huomio, niin kyllä me tarvitsemme rahaa. Nämä ovat hyvin vaikeita aikoja meille, mutta vielä rahaa enemmänkin tarvitsemme yhtenäisyyttä. Kun ajattelemme talousarviota, meidän täytyy todellakin olla varovaisia, ettemme turhia taisteluja ja kiistoja luo. Ne vain nakertavat Euroopan unionin yhtenäisyyttä, eivätkä sitä tue. Kiitoksia. Kiitoksia. Esittelijä Göjör, melkein käytetty tämän kuusi minuuttia ne äsken, mutta haluatko vielä lisätä jotakin? Danke, Frau President. Kiitos, puhemies. Kiitoksia tästä keskustelusta ja kollegoiden tuesta. Tämän päivän työ on syytä päättää tähän, vaikka työ vielä toisaalla jatkuukin. Hyvää illan jatkoa. Näin pääsemme keskustelun päätökseen.